Chairman Gulgiari. Puheenjohtaja. Gualtieri. Toimiko kaikki kunnianarvoiset jäsenet? Hyvät naiset ja herrat. Hyvät jäsenet. On ihan paikallaan. Minun toiveeni on antaa panokseni maailmaan, joka on tasapainoinen. Politiikalla on vetovoimansa. Yhteiskuntaissa ihmiset voivat no, untaan, unelmia no, toteuttaa ja huolehtia itsestään ja perheestään ja oppia kaiken, minkä haluavat. Yhteiskunta, jossa ihmiset, luonto ja ilmasto ovat tasapainossa ja ihmistä, jossa talous on kestävä niin, että me jätä velkaa tulevalle sukupolvelle. Yhteiskunta, joka on avoin ja ystävällinen, jossa me voimme olla vapaita ja erilaisia. Ja jos hyväksytte minut kilpailukomissaariksi, haluan työskennellä sitä, mitä oikein katsottuna olen, mihin olen käyttänyt koko poliittisen elämäni tähän asti, antaakseni panakseni sille, että pienet, pienten sen epäkoisojen päälle ei poljeta, heitä ei poljeta, heitä ei pidetä ulkopuolella tai hyödynnetä. Ne, jotka valtaansa muuten väärinkäyttäisivät, eivät saa näin tehdä. Reilu ja vapaa kilpailu voi johtaa sen, että ideat kukkivat arkipäivässä ja kuluttajilla on mahdollisuuksia valintaan ja kohtuullisiin hintoihin ja luomme työpaikkoja ja tämä luo työvapautta. Tälle valiokunnalle puhuminen on erityisen merkityksellistä, kun minä tulin tänne 25 vuotta sitten ensimmäistä kertaa harjoittelijana stagiaarina. Enkä koskaan kuvitellut, Olisin täällä. Meillä on kunnia ja olen nöyrä, että näin on. Olen 21-vuotias, kun liityin oman poliittisen puolueeni Eurooppa-komiteaan ja kampanjoimme iskulauseen alla. Me uskomme Eurooppaan ja uskon. Jos pikakelaamme tilanteessa kolme vuotta sitten suunnilleen päivälleen. Minusta oli juuri tullut talous- ja sisäministeri ja otin osaa ensimmäisen Ecofinin kokoukseen, ta- talousministeriöiden, kok- valtiovarainministeriöiden kokoukseen ja se oli epävarmuuden aikaa. Näin, miten neuvostossa, ja koin miten neuvostossa, miten luottamus Eurooppaan muuttui kohdintuntiviksi ratkaisuksi Euroopan unionille. Ja selvisimme myrskystä ainoastaan yhtenäisenä, pitäen toisillemme antamat lupaukset ja työskentelemällä yhteisen edun puolesta. Se oli henki pöydän äärellä ja komission viisaneuvoston neuvoston ja parlamentin viisaiden päätösten ansiosta kriisi saatiin hallintaan. Aloitin näillä muistolla, koska samassa hengessä lähestyn tehtävää, johon olen tänään ehdokkaana. Uskon, että yhteisen edun puolustaminen on kilpailupolitiikan tunnusmerkki. Minä en ole tottunut suuriin sanoihin. Mutta ne ovat paikallaan, kun tarkastelee niitä hyvin merkittäviä toimenpano oikeuksia joita komissiolla on kilpailun alueella. Neutraalisuus, puolueettomuus ja kurinalaisuus oikeusvaltion takaamiseksi. Neutraalius, puolueettomuus Kurinalaisuus koskee faktoja, taloudellisia argumentteja ja lakia. Näiltä, tältä pohjalta toimisin. Kuuntelen kaikkia suurimmista monikansallisista yrityksistä, pienten yritysten edustajien valtiosta kansalaisiin, mutta henkilökuntani tekevät analyysit ja oma harkintani ei huoju tämän seurauksena. EUn e kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon auktoriteetti pitkälti lepää puolueettomuutemme, itsenäisyytemme ja luottamuksen kunnioittamisessa, kun käsittelemme yksittäisiä juttuja. Jos minut nimitetään komission jäseneksi, puolustan näitä periaatteita väsymättä. Tutkimukset tehdään ja päätökset ehdotetaan komission kollegiolle riippumatta yrityksen kansallisuudesta, sen koosta tai merkittävyydestä ja aputapauksessa riippumatta siitä, mitkä maat ovat kyseessä. Minusta nämä ovat kilpailulainsäädännön arvot. Ja monien parlamentissa ihailemien asioiden joukossa on sitoumuksen näihin arvoihin. Jos me nyt valitaan Odotan työskenteleväni kanssanne taatakseni, että puolueettomuus, neutraalius ja kurinaloisuus aina ovat arvojamme, kun täytetään panemme kilpailulainsäädäntöä. Kriisi saatiin hallintaan, kyllä. Mutta viime vuosina Eurooppa on kokenut laman, lisääntyvää köyhyyttä ja erittäin epävarmoja tulevaisuuden näkymiä haaste on ilmeinen. Eurooppa pitää saada takaisin jaloilleen. Kasvua pitää tukea, luoda työpaikkoja, innovoida ja yhteiskunnan dynamiikkaa ja kohesia pitää palauttaa. Kilpailulla on avainosa puheenjohtajaehdokkaan halussa lisätä työpaikkoja, kasvua ja investointeja pienissä ja suurissa yrityksissä kansainvälisesti. Ja minun kattava tavoitteeni on tarttua niihin esteisiin, joita kasvulla ja innovaatiolla on työpaikkojen luomisessa. Yritykset pärjäävät, kun ne kilpailevat ansioillaan, mutta tärkeillä markkinoilla, kuten energiamarkkinoilla ja digitaalisektorilla, täytyy käyttää erityistä huomiota sen varmistamiseksi, että hallitsevat pelaajat kunnioittavat sääntöjä. Erityisen tärkeää on mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten innovoinnin kukkiminen. Valtionavun alueella minä tukeudun valtionavun moderni uudistamis- ajanmukaistamisagendalle. Tässä modernisoimissa me annamme jäsenvaltioille aktiivisemman vastuun valtionavusta, mikä on tärkeämpää. Seurattavuus lisääntyy ja suuri yleisö näkee, miten me käytämme erittäin niukkoja julkisia resursseja. Kansalaisilla on selkeämpi kuva, miten niukkoja julkisia resursseja käytetään. Silloin niistä voivat olla enemmän keskustelun keskiössä. Joskus valtion avun sääntöjä täytetään painossa, fuusisäännöissä ja antitrustisäännöissä on hintansa maksettavana lyhyellä aikavälillä – Reilu kilpailu ja muutokset markkinoilla maksavat kuitenkin kasvuosinkoa ihan oikeasti. Mutta niihin saattaa liittyä lyhyen aikavälin yhteiskunnallisia kustannuksia. Ja tulen työskentelemään jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa taatakseni, että niiden interventiot eivät estä rakenteellisia uudistuksia. Samaan aikaan työskentelen jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa taatakseni, että muutokseen liittyvät toimet, täydentävät toimet ottavat täysin huomioon sosiaaliset olettavuudet. Euroopan kilpailupolitiikka perustuu vakiintuneille terveille periaatteille. Ne on määrätty perussopimuksessa. Ne ovat kestäneet ajan koettelun ja sisämarkkinoiden avoinna pitäminen ja tasaisen pelikannan luomisen luominen ovat politiikan välittömiä tavoitteita, mutta me emme tavoittele ainoastaan kilpailua sinänsä, vaan tärkeitä tavoitteita, työpaikkojen luomista ja Euroopan menestystä. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun kilpailusäännöt ensiksi muotoiltiin perussopimuksessa. Tämähän on alakanttiin sanottu. Yhtäältä taloutemme ovat digitaalisia. Nämä ja monet muut kehitykset haastavat meidät jatkuvasti seuraamaan markkinoiden kehittymistä, terottamaan työkalujamme ja ennakoimaan talouden muutoksia. Tätä taustaa vasten kilpailupolitiikalla on ratkaiseva rooli kasvun uutta alkua tavoitellessamme. Kysymys ei ole ainoastaan yrityksistä ja kuluttajista, kysymys on kansalaisista. Tämä on tämmöinen ihmisjuttu. Kysymys on meistä. Eurooppalaiset yritykset, pienet, keskikokoiset, kuin myös suuret ja monikansalliset kilpailevat globalisoituneessa maailmassa. Ja on e kilpailusääntöjen asettama kuri voi auttaa yrityksiä innovoimaan ja vahvistumaan. Jotkut näyttävät sanovan, että olisi ristiriitaa kilpailupolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä. Nöyrästi olen eri mieltä. Me tarvitsemme kilpailupolitiikkaa, kuten tutkimusta, kehitystyötä, innovointia, investointia, pääomaa ja hyvin koulutetun työvoiman. ei ole kelpoisaa teollisuuspolitiikkaa suojella yrityksiä kilpailulta kuluttajien kustannuksella. Siksi en näe kilpailua yksinäisenä erillisenä salkkuna, vaan päinvastoin parempi säätely luo ja tukee yhteismarkkinoita ja ruokkii kilpailua – säätely luo ja todellisuutta. Me näemme telekom-alueella, jossa markkinat ovat, jossa yritykset ovat tiukasti kansallisia niin monta vuotta markkinoiden vapauttamisen jälkeen. Ja em, jotkut ajattelevat, että emme voi noudattaa tehokasta kilpailupolitiikkaa kotona, kun ulkomailla ei ole tehokkaasti valvottuja markkinoita. Olen eri mieltä. Paras Tapa valmistautua kilpailuun ulkomailla on, että on kilpailukykyinen kotona. Tämä merkitsee, että työskentelee lähessä yhteistyössä komissaarikollegoiden kanssa. Mutta tämä ei ole ainoa syy, miksi kilpailupolitiikka ei ole mikään orpo salkku. Haluan taskella teidän kunnianarvoiset jäsenet kanssa Ekon valiokunnassa ja muissakin valiokunnissa, mutta myös epämuodollisesti. Te tunnette vaalipiirinne paremmin kuin kukaan. Kuulette kansalaisten huolet, huolenaiheet, kunnianarvoiset jäsenet. Meidän täytyy näyttää, että pystymme tarjoamaan eurooppalaisia ratkaisuja, kun sellaisia tarvitaan. Ja tässä komission puheenjohtajakasta ajatellen meidän täytyy olla isompia ja kunnianhimoisempia isossa asiassa, pienempiä ja vaatimattomampia pienessä. Äskettäinen valtion avun modernisointi on saanut meidät oikealle raiteelle ja tai meitä keskittymään asioihin, joissa interventiota kaivataan. Ja jäsenvaltiot tekevät sitten sitä, mitä parhaiten osaavat. Antitrustipuolella meidän täytyy keskittyä yrityksiin avaan sektoreilla. Minä kannatan vahvaa kilpailua jo enkä rajoita isoja kilpa- yrityksiä kilpailemasta ansiollaan, mutta en epäile suurten pelaajien käyttäytymisen haastamista silloin, kun ne rutistavat markkinoilta pienempiä kilpailijoita aiheettomasti, asiattomasti. Varmasti teillä on samat arvot. Koska kilpailupolitiikka ei ole sen enempää byrokratiaa kuin teknistä työtä, vaan kysymys on arvoista. Ja olen huomannut Euroopan parlamentissa. Ja toivon, että jos me nyt valitaan, löydämme sitä yhteistyössämme. Ja totta kai sitoudun siihen, että käymme tiuhaa, kunnioittavaa keskustelua Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Ja silloin, kun muodollisesti tarvitaan, vaan milloin sunkin mahdollista. Tämä on Euroopan parlamentin ydinintressi. Te edustatte Euroopan äänestäjiä ja toivon, että tämä kuuleminen aloittaa avoimen, tiiviin ja hedelmällisen kumppanuuden.